kokouksen pöytäkirjoista. Ja nyt sitten siirrymme esityslistaan. Edustaja Pitella, te pyysitte työjärjestyspuheenvuoron. I prossimi mesi saranno... Seuraavat kuukaudet ovat ratkaisevia, kun ajatellaan markkinataloustatuksen myöntämistä Kiinalle. 13. toukokuuta neuvosto kauppaministerit kokoontuvat. Ja sitten tästä puhutaan Japanissa ja heinäkuussa. Tästä keskustellaan sitten myöskin. Me haluamme, että meilläkin on sanavalta tässä asiassa, koska täytyy välttää päätöksiä, joista on haittaa eurooppalaisille työntekijöille ja yrityksille. Eli siksi Euroopan parlamentin pitää olla tässä mukana. Nyt kun esityslistalle on otettu mukaan keskustelu ja päätöslauselma Kiinan osalta, niin parlamentti ei voi pysyä vaiti tällaisessa asiassa, joka saattaa vahingoittaa tuhansia yrityksiä ja satoja tuhansia työpaikkoja. Kuka haluaa puhua tämän ehdotuksen puolesta? Borelli. Si, grazie. Eh, grazie. Kiitoksia. Me ehdottomasti tuemme tätä, koska esitimme tämän saman pyynnön aikaisemmin ja meillä on samat perusteet kuin ne, jotka pitää otti esille. Eli odotamme, että myöskin muut ryhmät tukevat tätä pyyntöä. Kiitos. Haluaako joku puhua tätä vastaan? Olkaa hyvä. Herr Kaspari. Edustaja Kaspari. Sehr geehrter Herr Präsident. Kiitoksia puhemies. Euroopassa tällä hetkellä on satoja tuhansia ihmisiä, jotka ovat huolissaan työpaikoistaan ja saako Kiina sitten markkinatalousaseman ja mitä vaikutuksia tällä on kaupan suojeluvälineen kohdalla, on merkittävä kysymys. Kyse pelkästään populistisista ehdotuksista. Ainakaan meillä tämä ei tarkoita tätä, vaan tarkoituksena on juuri tarkastaa näiden ihmisten tulevaisuutta. Viime viikolla käytiin julkinen kuuleminen komissiossa. Säätiin siellä päätöksemme viikolla ja komissio työstää tällä hetkellä vaikutusarviota. Ja heinäkuussa komissio sitten tulee parlamentille tekemään tältä pohjalta tästä asiasta. Ja tältä pohjalta sitten koordinaattoreiden kesken laadimme aikataulun jatkotoimia varten. Tämä on erittäin tunnepitoinen aihe, mutta erittäin tärkeä sellainen. Siitä syystä tällainen lyhyt otsikko jossakin lehdessä ei tässä riitä asian selvittämään. Kyse ihmisten tulevaisuus. Näitä täytyy olla tässä yhtenä serintämajana. Meidän täytyy löytää kestäviä ratkaisuja. Ei nyt mitään kiihkoilu, vaan pikemminkin yhtenä rintama suhteessa Kiinan tilanteeseen. Toivon mukaan tässä saadaan hyvä ratkaisu aikaan. Kyse on hyvin monien ihmisten tulevaisuudesta, eikä tässä pidä mitään mediapeliä tällä pelata, vaan toivon, että tämä vetomus tai pyyntö nyt peruttaisiin tästä syystä. Monsieur le Président, je voudrais proposer un puhemies. Ehdottaisin kompromissia. Tämä on tärkeä aihe, eikä tämä ole vain tunnepitoinen, vaan myöskin teollinen ja taloudellinen kysymys. Ja jos parlamentti haluaa äänensä kuuluviin, niin silloin sen pitää ottaa kantaa ennen komissiota eikä vasta sen jälkeen. Eli ymmärrän kyllä nämä perusteet, jotka tulivat esille sosialistilta ja EFDltä, eli miksi tässä pitäisi edetä näin, mutta Mikään ei estä meitä tekemästä näin sitten Strasbourgista toukokuun ensimmäisessä täysistunnossa meillä on vielä aikaa. Me voimme järjestää tämän kunnolla sen sijaan, että tämä viime hetkessä sisällytetään esityslistaan. Eli ehkä tätä pitäisi kunnolla valmistella, miettiä päätöslauselmaa sitten tämän keskustelun yhteyteen. Ähm. Kiitokset edustaja Lamberts. Edustaja Pitellan, edustaja... Äh, herra Pitella, olkaa hyvä. Aderisko, Niin halusin sanoa, että voin tukea Lambertsin ehdotusta, jotta tämä päätös tehtäisiin ennen komission julkilausumaa. Eli me voimme sitten Strasbourgissa keskustella tästä ja tehdä päätöslauselman. En minä etsi mitään otsikoita, emmekä ole täällä tekemässä propagandaa, vaan me haluamme ratkaista ongelmia. Ja ne voidaan ratkaista, jos parlamentti ottaa asioihin kantaan, ei niin, että parlamentti ei puhu eikä äänestä mistään. Kiitoksia. Mekin tuemme tätä vihreiden ehdotusta ja meillä on samat perusteet kuin Pitellä, eli olemme täysin samoilla linjoilla. Eh, Kompromissiehdotuksen pohjalta pyytäisin, kysyisin, eikö ole mahdollista, että voisimme yksinkertaisesti seuraavassa puheenjohtajakokouksessa keskustella tästä asiasta. Ennen seuraavaa täysistuntoa vielä puheenjohtajakokous voitaisiin selvitä tätä asiaa ja katsoa sitten tulisiko tämä toukokuun syystä, ehdottaisin, että puheenjohtajakokous saisi tämän päätöksen tehdä asiasta. So, da No niin, nyt yritetään saada järjestystä tähän asiaan. Edustaja Pitela, te pyysitte, että kävisimme keskustelun tänään ja päätöslauselma käsiteltäisiin sitten toukokuun täysistunnossa. Se oli alkuperäinen ehdotus. Strasburgo, non necessariamente oggi. Siis ei välttämättä tänään, vaan Strasbourgissa, koska voimme sitten Strasbourgissa äänestää päätöslauselmasta. Keskustelu voidaan käynnistää nyt tai sitten Strasbourgissa. Niin, hyvin mielenkiintoista. Noinhan minä juuri sanoin, eli toistan vielä kerran. Keskustelu nyt ja sitten päätöslauselmasta äänestetään toukokuun Strasbourgin istunnossa. Se oli teidän ehdotuksenne. Rauhoittukaapas nyt, että tämä on kollega Pitellan ehdotus. Okei. Okay. Lambert, Sie haben den Alter... Edustaja Lambert, te teitte vaihtoehtoisen ehdotuksen, että sekä keskustelu äh, että ja päätöslauselma Strasbourgissa. Ja Borelli oli samaa mieltä. Tämä on nyt hieman monimutkaista, koska tässä on nyt kaksi erilaista ehdotusta. Nyt meidän täytyy yrittää saada hieman tähän järjestystä. Edustaja Pitella, kuunnelkaa, kuunnelkaa. Esittäkää nyt tämä pyyntöinen nimenomaan sillä tavalla kuin te haluatte sen olevan ja sitten äänestämme. Io sono d'accordo. Eli minulle sopii se, että keskustelu ja päätöslauselma hoidetaan yhdessä Strasbourgissa. Mutta tästä me emme voi äänestää tänään, koska se kuuluu taas äh, puheenjohtajakokoukselle. Olen todella pahoillani. No, olen pahoillani, en minä voi nyt tänään äänestää Strasbourgin täysistunnon esityslistasta. Ehdotukset äh, täysistuntoon äh, päätetään puheenjohtajakokouksessa. Te voitte esittää pyynnön, voin viedä sen puheenjohtajakokoukselle, se on ihan hyvä, mutta emme me voi sitä päättää täällä tänään. Oh, no niin, miettikääpäs nyt. Allora, Presidente, se così... Eh, niin, Eli voitaisiin sitten tänään käynnistää keskustelua ja sitten esittelemme päätöslausuman Strasbourgissa. Okei. Okei. Niin, loitetaan satja hat Hei, ei tässä nyt ole mitään järkeä. Hyvät kollegat, kuunnelkaapas nyt. Meillä on työjärjestys. Ja työjärjestys meillä on sen vuoksi, että talo, jossa on 750 jäsentä ja kahdeksan ryhmää, ei ole mahdollista toimia vain päähänpiston pohjalta. Sen vuoksi minä en voi Strasbourgin täysistunnon esityslistaa päättää tänäpäiväisellä päätöksellä. Se ei ole mahdollista siitä syystä, jos te haluatte, että keskustelemme Strasbourgissa, niin silloin esitän tämän suositukseksi puheenjohtajakokouksessa ja siellä äänestetään. Minä ehdotan nyt, että annatte puheenjohtajakokouksen äh, päättää ensi viikolla äh, että keskustellaan terästeollisuudesta ja Kiinan markkinoille pääsystä päätöslauselman kerran, että tästä äänestetään sitten puheenjohtajakokoukseen, joka kannattaa minun ehdotustani äänestäkää puolesta. Vastaan. Tyhjää. Se on aika yksimielisesti näin päätetty. Hienoa, kiitos.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 puhemies. Edellisessä täysistunnossa hyväksyttiin suurella enemmistöllä täysistuntola- äh, päätöslauselma, jossa totesimme, että olemme huolissamme tästä Puolan perustuslakituomioistuimen tilanteesta. Tämä vaarantaa oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian, ja nyt pitäisi sitten toteuttaa Venetsian komitean suosituksia. Ja samanaikaisesti me katsomme, että komission pitäisi käydä jäsenneltyä vuoropuhelua Puolan hallituksen kanssa. Mutta haluamme keskittyä perus, perustuslakikysymyksiin. Puolassa on muitakin asioita, jotka meitä huolestuttavat, esimerkiksi median tilanne, mutta erityisesti kaikki, mikä liittyy uusiin sääntöihin, jotka liittyvät aborttiin ja naisten oikeuksiin ja kaikkeen, joka liittyy lisääntymisterveyteen. Ja minun ryhmäni haluaa, että tästä asiasta keskustellaan tänään ja että laadimme päätöslauselman ja otamme sitten esityslistalle kohdan Pirinskin mietinnön jälkeen, eli siis tämän täysistunnon toiseksi kohdaksi. Kuka haluaa puhua tämän pyynnön puolesta? Edustaja Björk, olkaa hyvä. Tack så mycket. Kiitos. EUn tulee omien periaatteensa mukaan rakentua täydelliseen perusoikeuksien, ihmisoikeuksien ja demokratian kunnioittamiseen ja tähän kuuluu myös naisten oikeukset. Nyt on aika osoittaa, että me seisomme perusoikeuksiemme ja puolesta, eikä vain sanoissa, vaan teoilla. Naisten oikeuksia poljetaan ja tämä oikeus, joka on kaikkein tärkein naisille, nimittäin se, että saamme päättää omasta kehostamme, koska me haluamme saada lapsia tai emme halua saada lapsia ja, ja oikeudesta tehdä abortti. Ja me tuemme luonnollisesti SND-ryhmän esitystä. Kuka haluaa puhua vastaan? Herr Legutko. Edustaja Legutko. Mm, po puhemies. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että tämän tyyppinen säädösten laatiminen kuuluu kansallisten valtioiden tehtäviin, ei niinkään Euroopan unionin toimielinten tehtäviin. Toisaalta Puolan hallitus ei ole pistänyt esilistalle mitään pyrkimyksiä muuttaa säännöksiä, jotka koskevat raskauden keskeyttämistä. En ymmärrä, miksi tämä ole päässyt niiden korviin, jotka tästä päästösauselmaa ajaneet. Tiedän, että on totta, että puolessa käydään kyllä keskustelua tästä samaisesta aiheesta. Kansalaisyhteiskunta on mukana tässä keskustelussa, joten tällainen päätösauselma peräänkuuluttaisi käytännössä sitä, että kansalaisyhteiskunnan ääni tukahdutettaisiin, eikä tätä voi sallia. Kyse on ylimielisyyden osoituksesta. Tietystikin voimme keskustella. Ei siinä mitään. Liebe Kollegin und lieber Kollege, ich kann jetzt eigentlich... Hyvät kollegat, en minä tässä nyt voi tässä lähteä tästä keskustelemaan. Tämä on oikein eloisaa tänään, se on hienoa, mutta meidän täytyy toimia työjärjestyksen mukaan. Nyt te haluatte jälleen tehdä kompromissiehdotuksia ja tämä kyllä nyt huolestuttaa minua koska me joudumme tässä nyt suuriin ongelmiin. Intfeld ja Gonzales Bonds, te saatte vielä puheenvuoron ja sen jälkeen meidän täytyy äänestää. Intfeld, olkaa hyvä. Chair, I, I... Kiitos puhemies. Voin puhua aivan lyhyesti vain. Ryhmäni tukee periaatetta, että keskustelua käytäisiin ja päätöslauselma annettaisiin huolestuttavasta aiheesta. Emme näe mitään syytä, miksi se pitäisi käydä tässä istunnossa tuo keskustelu. Ei tämä asia niin kiireellinen ole. Tämä voitaisiin järjestää toukokuussa tai viimeistäänkin kesäkuussa tämä keskustelu, niin kuin kollega Kutko. Toivon, että kansalaisyhteiskuntaan on mukana keskustelussa ja myöskin Puolan parlamentin jäsenet. Toivon mukaan tämä keskustelu edistyy. sitten González Pons. sobre Polonia con la niin olisi hyvä, että Puolan pääministeri olisi paikalla. Kuukausi sitten hyväksyimme suurella enemmistöllä päätöslausaman Strasbourgissa – ja päätösasema todettiin, että kun tapahtuu jotain uutta, niin komissio ilmoittaa siitä ja komissio ei ole kuulunut mitään. Venetsian komitea kokoontuu kesäkuussa ja vielä ei ole tapahtunut mitään uutta, jonka pohjalta voitaisiin käyttää uutta keskustelua. Eli tämä voi vain vaarantaa nyt tämän yhtenäisyyden, joka on saatu parlamentissa aikaan, kun ajatellaan näitä Puolan mahdollisesti aiheuttamia ongelmia EU:ssa. Eli sitten kun on uusia asioita, siis ei lakeja, vaan aikomuksia säätää uusia lakeja. Parlamentithan eivät koskaan puhu mistään aikomuksista ja toiseksi politiikka, johon nyt on viitattu, se on Puolan sisäpolitiikkaa ja Euroopan parlamentin sellaisiin asioihin pidä puuttua, eikä parlamentti voi ottaa kantaa kansallisen keskusteluun. Me olemme Euroopan parlamentti, emme Puolan parlamentti, olen pahoillani. arvoisa puhemies Guerrero. González Pons. Niin, González Pons. Me tosiaankaan emme ole Puolan parlamentti, mutta me olemme Euroopan parlamentti. Ja koska me olemme Euroopan parlamentti, me voimme keskustella asioista, jotka koskevat Euroopan kansalaisia. Emme nyt ehdota, että Puolan hallitus korvattaisiin toisella, vaan haluamme vain keskustella asioista, jotka tänään ovat nyt esillä puolella, mutta puhun nyt lähinnä Sofi Intfeldille, Aldelle. Eli meille kävisi se, että tästä asiasta keskustellaan toukokuussa tai viimeistään kesäkuussa. Eli kuten puhemieskin viittasi aikaisempaan tilanteeseen, niin ehdotamme, että puheenjohtajakokous käsittelee tätä asiaa yhdessä seuraavasta kahdesta täysistunnossa. Hyvä, eli tämä tarkoittaa sitä, että te vedätte takaisin tämän pyyntönne ja odotamme sitten puheenjohtajakokousta, joka saa sitten teidän ryhmältänne tämän ehdotuksen. Ja silloin meidän ei tarvitse nyt äänestää enää mistään. Hyvä. Miksi nyt kaikki jo poistuvat? Eihän tässä vielä ole valmista. No selvä. Okei. Okay. Im Einvernehmen mit Ehdotan seuraavia muutoksia nyt esityslistaan. Torstaina äänestykseen kaksi asiaa lisätään. Lebretonin mietintö koskemattomuuden poistamisesta herra Pietsalta sekä äänestys työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnalta, että kuultaisiin talous- ja sosiaalikomitea eurooppalaisesta sosiaalisten oikeuksien pilarista ja sen jälkeen saisimme tiedon, tiedonannon komissiolta vastaavasta aiheesta. Haluaako joku vastustaa tai puheenvuoron? Hyvä. Näin äh, pienin äh, muutoksin äh, ja suuren mielenkiinnon myötä hyväksytty. työjärjestyssä puheenvuoro on pyytänyt kollega Castaldo. Grazie, presidente. Kiitoksia. Me viittaamme nyt artikloihin 22 ja 141 työjärjestyksestä ja kiinnittäisin huomionne siihen, mistä puhemies puhui, eli mitkä ovat parlamentin oikeudet, kun ajatellaan nyt poliittista toimintaa ja erityisesti nyt toimielinten välisessä toiminnassa. Huomenna keskustellaan jälleen kerran maaliskuussa käydystä keskustelusta ja sopimuksesta EUn ja Turkin välillä, mutta tämä ei riitä. Meidän täytyy ilmaista oma kantamme ja poliittiset aikomuksemme. Ja meidän täytyy katsoa, millaisia poliittisia sitoumuksia on tehty Euroopan talousarviosta. Eli meidän täytyy nyt ottaa huomioon, että tämä on kansainvälinen sopimus, ja silloin se pitäisi hyväksyttää artiklan 218 mukaisesti täällä. Eli parlamentin äänestys on pakollinen ja sitova. Ja siksi kaikki kollegat ja myöskin te, puhemies, voisitte tukea meitä sen suhteen, että tuomioistuin kumoaa tämän sopimuksen. Me edustamme 508 miljoonan Euroopan kansalaisen etuja. Kiitos. Castaldo, vielen Dank. Wir nehmen Ihre äh, Wortmeldung. Kiitos edustaja Castaldo. Teidän puheenvuoronne kirjataan pöytäkirjaan. Oikeus, äh, oikeusasioiden valiokunta käsittelee teidän äh, ehdotuksenne. Onko muita työjärjestyspuheenvuoroja? Näin ei näytä olevan. Joten nyt sitten siirrymme ensimmäiseen kohtaan esityslistalla, joka on kollega Piriskin mietintö Euroopan investointipankin vuosikertomuksesta 2014 ja toivotan tervetulleeksi EIPn puheenjohtajan EIPn ja hänen työntekijänsä ja avustajansa. Tervetuloa, hyvät naiset ja herrat. Seuraavaksi esi- saa esittelijä kollega Pirinski puheenvuoron. Olkaa hyvä.